millään tavalla epäilyt niitä korkeita standardeja, joita Euroopan unioni Italian oikeuslaitokselta odottaa. Tätä ei paljon yhtään. Item off. Kiitoksia. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Meillä on kuusi päätösasmaesitystä ja niistä äänestetään kolmannen keskustelun jälkeen. Ja kolmannen keskustelun aihe on Iran ja erityisesti Nastrin Sotujedin tapaus. Meillä on kuusi päätösosman laatia ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Belder. Puolitoista minuuttia. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitos eh, puhemies. Tasan viikko sitten Nobel-palkinnon voittaja Sharim julkaisi Wall Street Journalissa artikkelin, jossa hän puhui ihmis- ystävästään Nazrin Satudesta, ihmisoikeusaktivistista. Hänet oli juuri tuomittu 19 vuodeksi vankeuteen. Hän nousi kiinnittää länsimaailman huomiota tähän tapaukseen, Satuden tapaukseen ja kaikkien niiden rohkeiden ihmisoikeustaistelijoiden asemaan, jotka ovat Iranin seutuneet kaltoin kohdelluiksi. Tämän parlamentin käymä keskustelu osoittaa tai antaa osittaisen vastauksen tähän Sharin Abadin avunhuutoon niin, että Satuden ja muun, muiden ihmisoikeusaktivistien kohtaloa ei unohdettaisi. Tämä on sitten vastaus tähän avun pyytöön. Maaliskuussa ulkoisen valiokunnan nimessä vaadin sitä, että EU yhdellä äänellä vaatisi sitä, että kenties ei huomioida näihin Iranin tapauksiin. Kiitoksia sitten Shake, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Jälleen kerran meidän on pakko puhua Iranin ihmisoikeustilanteesta sen jälkeen, kun Nasrin Sotodeh tuomittiin 11 vuoden vankeuteen. Hän ei saa enää toimia asianajajana ja meidän täytyy nyt saada hänelle oikeutta. Oikeusvaltio ei enää ole olemassa Iranissa ja politiikan hyvin vahvasti läsnä oikeuslaitoksessa. Ihmisoikeuksien puolustaminen on nyt toimi kansallista turvallisuutta vastaan. Ja Nasrinia, joka on kahden lapsen äiti, syytetään nyt kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta. Hän puolusti Zahra Bahramia, Alankomaiden kansalaista, ja on suuria kysymysmerkkejä sen suhteen, oliko oikeudenkäynti oikeudenmukainen. Nasrin Sotudehin tapaus osoittaa, että Iran sortaa kansalaisiaan eikä pidä huolta heidän hyvinvoinnistaan. Ja korkea edustaja Ashton menee Istanbuliin myöhemmin tässä kuussa, jotta Iranin hallitus tekisi yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa ydinvoimakysymyksissä. Ja taloussanktioilla on sama tavoite, mutta tuskin niillä saadaan haluttuja tuloksia. Ja tästä maksavat hinnan Iranin kansalaiset, jotka ovat yhä enemmän riippuvaisia tästä hallituksesta. Taloudelliset sanktiot ovat vakavia, mutta uskon, että yksilöitä vastaan tehdyt sanktiot, esimerkiksi raiskauksen, teloitusten ja muiden kautta, ne ovat asioita, jotka on saatava pois, jotta voidaan puhua oikeudesta, jota Nasrin Najide tuki. Ja puhemies, haluaisin vielä pyytää, että Italian kollegat olisivat hiljaa, koska on oike- aika vaikeaa puhua täällä, kun he kälättävät täällä sen jälkeen, kun heidän aiheensa on käsitelty loppuun. Kiitoksia. Kuulitte Schaken pyynnön. Eli jos muut kollegat nyt sitten voisivat olla hiljaa. Ja jos teillä on jotain henkilökohtaisia asioita, niin voitte sitten tehdä sen täysistuntosalin ulkopuolella. Sitten Stevenson kaksi minuuttia. President. Kiitos paljon puhemies. Tarkoitukseni oli tänään verrata Iranin islamista tasavaltaa natsi-Saksaan, mutta minun täytyy sanoa, että monella tapaa tilanne Iranissa saattaa olla vielä huonompi. Mulla hiita ovat hirttäneet 65 ihmistä jo pelkästään tämän vuoden aikana. Kymmenen heistä hirtettiin eilen. Sitä ennen he saivat valtavat sakot, heidän kotinsa takavarikoitiin ja sitten kaikkia ruoskittiin säilymättä ennen kuin heidät sitten hirtettiin. 87 ihmistä on hirtetty ihmistä neljän viikon aikana. Ahmadinejada on juutalaisten vihaaja ja holokaustin kieltäjä. Hän haluaa poistaa juutalaiset maailman kartalta ja hän haluaa ydinaseita tätä tarkoitusta varten. Hän, hänessä kiteytyy julma kansalaisten orjuuttaja. Kirutus, amputoinnit, ruoskiminen, ihmisten teloitukset, jopa lasten ja raskana olevien naisten teloitukset ovat päivästä elämää. Kaksi vankia menetti käteensä esimerkiksi tällä viikolla. Kahdelta muuta amputoidaan kädetä pikapuoliin. Kuka tahansa, joka vastustaa häntä, joutuu välittömästi kohteeksi. Saduen tapaus on tästä hyviä esimerkki. Hän oli rohkea ihmisoikeusasianajaja, joka puolusti viattomia ihmisiä, jotka epäkelvoin perustein oli tuomittu ja teloitettu tämän fasistihallituksen toimesta. Hän sai 11 vuoden vankeusrangaistuksen, siitä hän teki työtään. Tämä on loukkaus ihmiskuntaa vastaan. Todelliset rikolliset ovat Teheranin tyranneita, ja he joutuvat lopulta tilille teoistaan. He uskovat, että länsimaissa heidän kriitikkonsa ovat osana kansainvälistä salaliittoa, jolla pyritään kumoamaan heidän hallituksensa. Minä mielelläni ryhdyn tähän mukaan. Paha ei saa nyt jäädä rangaistuksetta. Ihmisoikeukset, ihmisoikeudet ja naisten oikeudet täytyy palauttaa Iraniin. Mitä pikemmin, sen parempi koko maailman kannalta. Now, senior. Kiitoksia sitten Crocetta puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Nel chiedere... Kiitoksia, puhemies. Kun on vaadittu, että välittömästi vapautetaan Nasrin, EU pitäisi mennä pidemmälle ja pitäisi vapauttaa muitakin Iranian kansalaisia. Iranin hallitus on maailman julmimpia ja Iranin islamilainen tasavalta uhkaa rauhaa maailmassa ydinsodalla, mutta se on uhka myöskin siksi, että vaaleissa oli vilppejä. Maassa pidetään niitä, jotka haluavat sananvapautta. Väkivaltaa harjoitetaan kaikkia niitä kohtaan, jotka eivät noudata hallituksen tahtoa oikeuslaitos on pelkkä farsi. Tämä voidaan nähdä jo, kun luetaan näitä syytöksiä. Esimerkiksi naisten ja homoseksuaalien tilanne on täysin katastrofaalinen. Mitään ilmaisun tai kokoontumisvapautta ei ole. Ja monet kansalaiset ovat joutuneet painon kohteeksi ja heitä on kibitetty ja kaksi kuoleman tuomiota langetaan päivittäin ja alaikäisiä kohdellaan yhtä julmasti kuin aikuisia. Nämä oikeudenkäynnit ovat jatkoa kidutuksille, joita tehdään täysin tietoisesti ja tällä tavalla halutaan pitää hallitus vallassa. Nasrin, Nasrin tapaus osoittaa, että Iranin tilanne on vielä pahentunut oikeuslaitoksessa jopa niin pitkälti, että tämä hyökkäys kohdistuu nyt kansalaisia vastaan, joten kansalaisille Iranissa ei anneta edes mahdollisuutta puolustautua. The Preda is next. Kiitoksia sitten Preda. Domnule președinte, dacă există poate un început de deschidere de... Kiitos puhemies. Ydinasia Iranin kanssa oli pikkuhiljaa liikahtamassa parempaan suuntaan, mutta valitettavasti nyt yhtäkkiä ovi on suljettu nenämme edestä ihmisoikeuksien suhteen. Nasserin Sudein tapaus osoittaa tämän selkeästi. Häntä rangaistiin siitä, että hän puolusti ihmisoikeuksia. Hän sai 11 vuoden ankaran vankeusrangaistuksen, jonka jälkeen hänen 20 vuoteen voi toimia lakimiehenä ja hän, joutuu, ja hän ei voi matkustaa myöskään. Ja tämä pelkän näytösoikeuden käynnin pohjalta. Tämä, eikä, tämä ei ole mikään yksittäinen tapaus. Iranin hallitus aivan systemaattisesti pyrkii tukahduttamaan ihmisoikeustaistelijoiden äänen. Rangaistukset äärimmäisen rankkoja, niiden kohteeksi joutuvat lakimiehet, varsinkin ihmisoikeuslakimiehet. Meidän täytyy osoittaa solidarisuutta näitä urheita ihmisiä kohtaan, jotka puolustavat ihmisoikeuksia taistelevat niiden puolesta, huolimatta siitä, että heitä uhkaa vankila ja kidutus. Kiitoksia sitten Rome Ruela, kaksi minuuttia. Eh, yes, thank you. Eh, I have to say I deeply deplore the... Kiitoksia. On ikävää, että meidän täytyy taas puhua Iranista, mutta meidän on pakko. Meidän on pakko, koska Iranin tilanne on aivan dramaattinen ja huolestuttava. Ja siksi on tärkeää, että Euroopan parlamentti toistaa jälleen kerran, että se haluaa, että kaikki mielipidevangit vapautetaan, myöskin ne, jotka on pidetty viimeisen vuoden sisällä sen, tai siksi, että he ovat rauhanomaisesti yrittäneet harjoittaa oikeuksia. Parlamentin pitää kehottaa, että Iranin viranomaiset noudattavat sananvapaus- ja kokoontumisoikeuksia. Meidän täytyy tuomita tuomiot, joita on langitettu Nasrimille ja muille. Hän on ollut rohkea ja sitoutunut, ja siksi Euroopan parlamentin täytyy myöskin miettiä sotoudehia ja muita vankeja, mielipidevankeja, ja vaatia, että heidät vapautetaan välittömästi. Meidän täytyy ilmaista huolestuneisuutemme siitä, että usein langetaan kielto lähteä Iranista ja Iranissa pysyminen katsotaan siis rangaistukseksi. Ja meidän täytyy vedota siihen, että rikkomukset ihmisoikeusaktivisteja vastaan otetaan tutkittaviksi. Ja täytyy myöskin tutkia ilman oikeudenkäyntiä suoritettuja teloituksia, presidentin vaalin epäselvyyksiä. Ja meidän täytyy tietysti myöskin vahvasti tuomita pommihyökkäykset Javaharissa ja ilmaista surun valittelumme uhrien perheille ja loukkaantuneille. Ja me olemme erittäin huolissamme tiettyjen uskontojen edustajien ja etnisten ryhmien sorrosta. Historia on osoittanut, että tasapainoinen kehitys on mahdollista ainoastaan, kun kulttuurinen, kulttuuriset piirteet eri alueilta otetaan huomioon. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Sonic kansanpuolueen nimissä yksi minuutti nasrin sotudeh już wcześniej dała nam podstawę do debaty na forum. Nasrin Sotudeh on tullut esiin muissakin keskusteluissa. 4. syyskuuta puhuimme tämän naisen tapauksesta ja valtion vastaisesta propagandasta, josta häntä syytettiin ja tuolloin hänet pidätettiin neljäksi kuukaudeksi. Nyt oikeudenkäynnin jälkeen olemme nähneet, kuinka tämä ihmisoikeuksien puolustaja on tuomittu 19 vuodeksi vankeuteen ja 20 vuoteen hän ei voi harjoittaa ammattiaan eikä lähteä maastaan. On myös muita poliittisia vankeja, esimerkiksi ihmisoikeus, puolustajan äh, Harit, ja hänetkin on tuotettu, tuomittu samoin kuin muita aktivisteja. Kyseessä on ihmisoikeusrikkomukset, yhdistymisen vapauden rikkominen ja niin edelleen. Nasrin Sotude on puolustanut ihmisoikeuksia ja tästä syystä hänet on tuomittu. Ihmisiä on tuomittu kolman tuomioihin. Ihmiset ovat rauhanomaisesti osoittaneet mieltään pääkaupungissa ja heidän vapauksiaan leikattu. Ei EU voi vaan passiivisesti seurata sivusta tätä kansalaisten taistelua. Corina Kretu. Kiitoksia sitten Kretu sosiaalista ja demokraattisen ryhmän puolesta. Noi cereri de eliberare necondiționată și imediată. Kiitos puhemies. Nasrin Satudeh täytyy välittömästi vapauttaa, samoin kaikki Iranin poliittiset vangit. Yhden tähän vaatimukseen. Tuhannet iranilaiset ovat joutuneet omalla hengellään maksamaan siitä, että ovat vastustaneet hallitusta. Satude tuomittiin 19 vuodeksi vankilteen mukaan luettuna kuukausi kaupalla. Eristys eristyssellin siksi, että hän puolusti ihmisiä, jotka vastustavat Teheranin hallitusta. Monet toisen ajattelijat iranilaisissa vankiloissa Hän on joutunut heidän tavoin kärsimään. Siellä, jotka ovat kirjoittaneet nettipäiväkirjaa, niin ikään ovat joutuneet ajatus, ajatustensa vuoksi vankilaan. Mitä pienimmästäkin rikkeestä joutuu ankaran kohtelun kohteeksi. hallinnon täytyy osoittaa, että se on sitoutunut vaatimaan uudistuksia. Kiitokset EKR-ryhmän e puolesta Tanak. President. Kiitoksia puhemies. Koskaan ei pidä unohtaa parlamentissa, että keskustelun vapaus, jota Euroopassa nautitaan, on harvinaista tai olematonta monissa osissa maailmaa. Ja selvimmäksi se käy Iranissa. Mutta parlamentissa jälleen puhutaan kammottavasta ihmisoikeustilanteesta Iranissa. Nasrin Sotude asianajana auttoi monia ihmisiä, joita on pidästetty ja ahdisteltu presidentinvaalin jälkeen hän on myöskin puolustanut ihmisiä, jotka olivat tuomittu kuolemaan, ja maassa hän on esimerkiksi lapsia tuomittu kuolemaan. Häntä syytettiin propagandan levittämisestä ja kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta, ja nyt hänet on tuomittu 19 vuodeksi vankilaan, ja hän ei saa harjoittaa 20 vuoteen asianajan ammattia. Hänet pitäisi vapauttaa heti ja ehdoitta, ja pyytäisin, että korkea edustaja myöskin puuttuu tähän. Komissio ja parlamentti ovat korostaneet ihmisoikeusrikkomuksia ja brutaalia ja ällöttävää Ahmadinejadin hallituksen toimintaa. Ja neuvoston pitää nyt edistää EUn arvoja myöskin, kun puhutaan kauppasuhteista tämän maan kanssa. No, Kiitoksia ja sitten Skurria yksi minuutti. Siis stiamo affrontando, signor commissario. Hyvä komission jäsen, jälleen kerran käymme keskustelua ihkomuksista ja demokratiarikkomuksista Iranissa – Tällä kertaa kyseessä on asianajaja, joka suojelee ihmisoikeuksien puolustajia Iranissa. Jos aiotte juuriltaan on, on ratkaista ongelman, niin on siis sijoittaja pois tieltä, niin sitä puolustavat joidenkin viikkojen päästä varmaan uudelleen olemme täällä puhumassa jälleen yhdestä tapauksesta, jossa rikotaan kaikkia perusoikeuksia Iranissa, kun esimerkiksi on rikottu, on toimittu kansallisen turvallisuuden vastaisesti tai muuta vastaavaa. Puhemies, pitäisikö tämän parlamentin todellakin jatkaa suhteita tällaisen regiimin kanssa, joka rikkoo kaikkia niitä arvoja, joille EU perustuu? Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhelistaa. Kelly haluaa puheenvuoron. Once again we have an appalling situation. Kiitoksia. Iranin tilanne on kammottava. Ennen joulua puhuttiin tilanteesta Sakreashtianin kohdalla, joka tuomittiin aviorikoksesta kuolemaan kivityksellä ja sitten se muutettiinkin tuomioksi hirttämällä. Nyt on sitten Nasridin tapaus tänään. Joku, joka on tuomittu 19 vuodeksi vankilaan siksi, että hän on tehnyt työtään, hänen omaisuutensa on takavarikoitu ja hänen aviomiehensä pidätettiin, koska hän oli levittänyt niin sanotusti valheita, eli aika merkillistä. Meidän täytyy käyttää vaikutusvaltaamme parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voisimme saattaa päätöksen tämän mielettömyyden – erityisesti mitä tulee naisten kaltoinkohteluun. Nämä kaksi esimerkkiä ovat tästä erinomainen esimerkki. Mr. Kutas. Kiitoksia sitten Kutas. Pedinte condamnarea militantei pentru drepturile omului Nazrin Soatut. Kiitoksia. Nasrin Suidin tuomio osoittaa, kuinka vähän ihmisoikeuksia kunnioitetaan Iranissa. Kun Ahmadinejad tuomittiin kistanalaisesti uudelleen 2009. Kaikki protestit tukahdutettiin brutaalisti, ja tuhansia pidätettiin ja sadat oli jo tuomittu aikaisemmin. Tämä 11 vuoden vankilatuomio Sotodehian vastaan johtuu siitä, että hän puolusti ihmisiä, jotka oli pidätetty näiden presidentinvaalifarssien jälkeen. Hän puhui myöskin siitä, että, tai puhuttiin myöskin siitä, että hän oli antanut haastatteluja ulkomaisille lehdille. Eli tässä on estetty asianajaja tekemästä työtään ilman asian puuttumista, mutta tämä myöskin selkeästi osoittaa, että oikeudenkäynnit eivät mitenkään ole oikeudenmukaiset Iranissa. Komissioita neuvottua muistuttaisin, että kaiken yhteistyön Iranin kanssa pitää pohjautua ihmisoikeuksille. Kiitoksia sitten Czarniecki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Jest to kolejna... Kiitos puhemies Hyvät äh, naiset ja herrat, äh, tässä on edessämme jälleen kerran tapaus, joka on suorastaan skandaali sekä kansalaisten että parlamentaarikkojen silmissä. Ihmisoikeuksia loukataan jatkuvasti. Meidän pitäisi uudelleen pohtia koko tuon valtion asemaa ja rakennetta voimme helposti havaita, että perinteiden ja vanhojen käytänteiden kunnioitus toisaalta pitää yhdistää siihen, että kunnioitetaan globaalia maailmanlaisia standardeja, mukaan ottaen ihmisoikeuksia. Nämä eivät aina kulje käsikädessä. On hyvä, että Euroopan parlamentti nyt on kiinnittänyt huomiota tähän seikkaan. Poliittista painetta nyt pitää ryhtyä harjoittamaan, koska tämä on jälleen kerran yksi esimerkki siitä, miten Euroopan parlamentti käsittelee Iranin kysymyksiä, mutta hyvin tehottomasti. Sen vuoksi meidän täytyy painostaa entistä enemmän. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komis... Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Ihmisoikeusaktivistit Iranissa joutuvat vainon kohteeksi ja Sutulin tuomio on osa tätä vainoa. Samalla tavalla Iranin hallitus toimi muutamia muita asianajajia vastaan, jotka puolustivat ihmisoikeuksia, ja ehkä muut joutuvat sitten samaan tilanteeseen. Eli sorto vain pahenee, ja meidän ponnistelumme tehdä asialle jotain eivät ole tuottaneet mitään tulosta. Ja mielestäni Iranin hallitus nyt mielivaltaisesti käsittelee ihmisiä. Ja nyt on hetki, jolloin meidän tulisi käyttää paljon vahvempaa painostusta Iranin hallitusta kohtaan, jotta voitaisiin auttaa Iranin kansalaisia hengittämään vapaammin. Tämä on meidän velvollisuutemme. Kiitos. Kiitoksia, ja. Kiitoksia, puhemies nasrin soreih on yksi iranin tunnetuimmista ihmisoikeusasianajajista ja hän on muun muassa puolustanut rauhannobelisti shirin ebadia. hänen asiakkainaan on ollut myös alaikäisenä kuolemaan tuomittuja perheväkivallan uhreja ja hänen oikeastaan voisiko sanoa ainoa rikoksensa on se että hän on harjoittanut omaa ammattiaan puolustanut puolustuskyvyttömiä henkilöitä iranin julmaa hallintoa vastaan

että joka päivä viisi Iranin kansalaista saavat kuulla, että he saavat pian menettää henkensä johtuen tuomioistuimen päätöksistä. Ja tähän lukemaan pitää vielä lisätä asianajien tilanne, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Nasrin Sotodeh joka pidätettiin viime vuonna. Häntä on kidutettu ja hänet on tuomittu 11 vuoden vankeuteen. Hän on tästä hyvä esimerkki, mutta samanlaista sortoa on myöskin kohdistunut muihin ihmisoikeuksien puolustajiin. Mohammad Shemis Illadeh on tuomittu yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen ja yksi toinen asianajaja joutuu vuodeksi vankilaan ainoastaan siksi, että hän edusti asiakastaan oikeudessa. Mielestäni meidän pitäisi käyttää nyt korkeaa edustajaa hyväksemme, jotta ihmisoikeuksien puolustaminen otetaan mukaan Iranin kanssa käytävään keskusteluun. Kiitos sitten Makovei. Cazul avocatei Nasrin Sotudeh este foarte grav. A primit un... Kiitoksia. Nasrin Sotudehin tapaus on erittäin vakava. Hän sai 11 vuoden vankeusrangaistuksen. Hän ei saa harjoittaa ammattiaan eikä poistua maasta 20 vuoteen. Mitä hän sitten oli tehnyt? Hän oli puolustanut Sarimia Badia, rauhan palkinnon saajia ja poliittista aktivisteja ja muita ihmisoikeusaktivisteja, journalisteja ja alaikäisiä, jotka oli tuomittu kuolemaan. Vuodesta 2009 lähtien ainakin 15 lakimiestä ja ihmisoikeusaktivistia on tuomittu vankilan Iranissa. Nämä ovat toimenpiteitä, jotka ovat ihmisoikeusrikkomuksia ja vastoin kaikkia lakimiehen ammatin harjoittamisedellytyksiä vastaan. Niin pitäisi vaatia, että Nasrin Sadudeh välittömästi vapautetaan. Thank you, and now it's time for commission for... Kiitoksia sitten komission jäsen. Voitte vastata näihin kysymyksiin ja tehdä lausuntonne. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. EU on erittäin huolissaan pahenevasta ihmisoikeustilanteesta ja perusoikeuksien tilanteesta Iranissa. Viimeisen kahden vuoden aikana tilanne muuttui vaikeasta lähes mahdottomaksi niiden osalta, jotka puolustivat ihmisoikeuksia. Nasridin ja monien muiden tapaus, jotka puolustivat ihmisoikeuksia, osoittaa, että perusoikeuksien puolustaminen vankilasta ei ole mahdollista – kun hänet on vangittu, se osoittaa, että ne, jotka Iranissa puolustavat niitä, joita valtion itsensä pitäisi puolustaa, saattavat joutua pelottelun kohteeksi ja vangituiksi tai vielä pahempaa. Euroopan unioni on ottanut asian kantaa yli kymmenen kertaa jo viime, pelkästään viime vuoden aikana. Korkea edustaja Ashton on ottanut asian kantaa sekä yleisesti tähän tilanteeseen että yksittäisiin tapauksiin. Ja samaan aikaan EU on tehnyt sopimuksia viranomaisten kanssa ja pyytänyt selityksiä ja lähettänyt selkeitä viestejä siitä, että tilannetta on parannettava Iranissa. Julkilausuma Nasrid Sutudehin tapauksesta tehtiin korkean edustajan virastosta tam, tämän vuoden tammikuussa, ja siinä mainittiin sekä Michel Teht ja Michel Dahari, asianajaja ja toimittaja, jotka oli tuomittu 11 ja 4 vuoden vankeusrangaistuksiin. Iran valittiin äskettäin YK naisten oikeuksien komiteaan ja Nasin Jodori on yksi nainen, joka jolta riistettiin oikeudet, joita hän puolusti. EU haluaa muistuttaa Iranin viranomaisille, että ennen kaikkea on noudatettava niitä kansainvälisiä velvoitteita, jotka on kirjattu monenvälisiin sopimuksiin ja yleissopimuksiin, joita Iran on allekirjoittanut ja ratifioinut. Ja yritämme edelleen puolustaa ihmisoikeusaktivisteja Iranissa entistä tehokkaammin – käyttäen kaikkia käytössämme olevia välineitä. Iranin kansalaiset ansaitsevat sen. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia. Komission jäsen keskustelu päättyy. Työjärjestyspuheenvuoro Posseltilta. Aivan lyhyesti vain. Parlamentissa on turha työryhmä, joka pyrki tekemään täysistuntokeskustelusta mielenkiintoisimpia. Heidän olisi pitänyt tulla tänne tänään katsomaan. Tarvitaan vaan riittävästi aikaa. Sen vuoksi mahdollistakaamme se, että torstai-iltapäivänä on sopiva puhemies, joka mahdollistaa joustavat puheajat. Tämä tekee täysistunnosta mielenkiintoisen. Vielen Dank, Herr Posselt. Ich werde es Kiitoksia. Sitten toimitan tämän tiedon Svobodalle tämän työryhmän puheenjohtajalle. Eli nyt kollegat, edessä on äänestys. Jotka äänestyskortit esiin. Tässä on seitsemän esitystä liittyen Pakistaniin, eli äänestämme siitä ensin.